mitään tointa, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen toiminnan kanssa. Ja sitten herra Godfrey Bloom lähtee, ryhmästä, lähtee EFD-ryhmästä e ja siirtyy sitoutumattomin yhdeksäs ensimmäistä alkaen. Ja sitten äh, poliittiset ryhmät EPP, SD ja Vihreät ovat toimittaneet minulle luettelon näistä muutoksista valiokuntiin